esityslistalla neuvoston ja komission julkilausumat EUn ja Venäjän huippukokoukseen liittyen. Annan neuvoston puheenvuoron Tselosille. Olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, Neuvoston puheenjohtajavaltio on puheenjohtajavaltio, joka ei äh, yksin äh, osallistu huippukokoukseen, mutta suurella ilolla äh, luonnollisesti teille tulemme ilmoittamaan, mistä huippukokouksessa viime viikolla EUn ja Venäjän välillä keskusteltiin. Tuo huippukokous järjestettiin hyvin kriittisellä hetkellä. Tämä tietenkin liittyy Ukrainan kriisiin. Ja keskustelua käytiin hyvin perustavanlaatuisista kysymyksistä, jotka liittyvät suhteisiimme Venäjään. Me haluamme välittää selkeän viestin siitä, että viimeaikaiset kehitykset on otettava huomioon, jotta sitten myös me saadaan jälleen raiteilleen. Tämä koskee erityisesti eri lähestymistapojamme itäiseen kumppanuuteen. Liittyy kuitenkin myös kauppapolitiikkaan, joka on aiheuttanut kiistaa. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joissa kehitystä voidaan saada aikaan. Maailman kauppajärjestön puitteissa Venäjä on tehnyt tiettyjä sitoumuksia. Samoin se on tehnyt sitoumuksia perusoikeuksien, ihmisoikeuksien suhteen ja näitä sitoumuksia sen on kunnioitettava herra Lavrovin ja muiden Venäjän hallituksen edustajien kanssa on käyty hyvin avointa, rehellistä vuoropuhelua näistä kysymyksistä. Huippukokouksessa tämä avoimuus ja rehellisyys vuoropuhelussa toteutuivat äh, sielläkin Venäjä on äh, kiitettävää kyllä ollut valmis käymään keskustelua ja Venäjä on valmis näkemään, että edessä on haasteita ja että viimeaikaisilla äh, tapahtumilla on vaikutusta suhteisiimme ja että molempien osapuolten edun mukaista on äh, parantaa yhteistyötä entisestään ja näitä suhteita. Mitä itäiseen kumppanuuteen tulee, aivan varmasti vielä on lisääkin sanottavaa tästä ja näistä tuloksista tullaan teille kertomaan. Voin omalta osaltani korostaa, että molemmat osapuolet ovat tietoisia siitä, että olemme riippuvaisia toisistamme. Euroopan unioni on Venäjän suurin kauppakumppani, ylivoimaisesti suurin, sillä 45 prosenttia EUn viennistä tulee Euroopan unioniin. Ja Venäjä taas on Euroopan unionille kolmanneksi suurin kauppakumppani Yhdysvaltain ja Kiinan jälkeen. Meidän yhteisen maanosamme turvallisuus ja koko maailman turvallisuus voivat toteutua vain siinä tapauksessa, että EU ja Venäjä tekevät läheistä yhteistyötä. Jos tämän ottaa huomioon, on tärkeää muistuttaa myös siitä, että Euroopan unionin ja Venäjän yhteistyö erityisesti ulkopoliittisissa kysymyksissä sai kovasti arvostusta huippukokouksessa. Molemmat osapuolet puhuivat hyvästä yhteistyöstä esimerkiksi Iranin ydinaseohjelman suhteen ja Catherine Ashtonin korkean edustajan henkilökohtaisen panoksen vuoksi E3 plus 3 Iranin kanssa on löytynyt ratkaisu ja on tietenkin äärimmäisen tärkeää mm, löytää Iranin kanssa tulevaisuudessakin kantava mm, ratkaisu Tämä on tärkeää niin EUlle kuin Venäjälle. Mitä Syyriaan tulee, Geneve 2-konferenssin puitteissa teimme läheistä yhteistyötä Venäjän kanssa. Euroopan unioni piti tarpeellisena antaa humanitaarista apua Syyrian kansalle ja tämä tuli selväksi myös puheenvuorossamme Montreuxssa. Eh, Rouva Ashton sekä Euroopan unionin ulkoministerit eh, ilmaisivat valmiutensa tukea YK eh, pääsihteerin aloitetta. Sitten Ukrainan tilanne. Tämä oli aihe sekin, josta keskusteltiin huippukokouksessa. Se ei kuitenkaan ollut ainut aihe. Venäjä puhui eh, tai teki ehdotuksen, jota EU ei voinut hyväksyä. Eh, me katsoimme, että kahdenväliset suhteet on hoidettava kahdenvälisesti. Eh, emme halua mitään välittäjiä. Kuitenkin itäisen kumppanuuden puitteissa sekä vapaakauppaneuvotteluissa voidaan neuvotteluissa voidaan Äh, järjestää molempien osapuolten kahdenvälinen äh, keskustelu. Euroopan unionin ja Venäjän rakentavaa vuoropuhelua voidaan lähiaikoina jatkaa. Kyse on vuoropuhelusta, joka perustuu yhteisymmärrykseen sekä yhteistyön vahvistamiseen. Seuraavasta huippukokouksesta Sotsissahan on jo sovittu. Hyvin tärkeä kysymys on yhteinen julkilausuma, joka liittyy terrorismin torjuntaan. Molemmat osapuolet ovat vahvistaneet sitoumuksensa yhteistyön tarpeellisuudesta ja terrorismin torjunta pohjautuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä oikeusvaltioperiaatteeseen. Parhaat kollegat, viimeaikaisten tapahtumien valossa ei ollut odotettavissa, että huippukokouksesta tulisi helppo. Kuitenkin Euroopan unioni oli valmis käymään avointa keskustelua ja mielestämme myös Venäjä oli hyvin avoin keskusteluissa. Saimme aikaan hyvän uuden alun suhteidemme saattamisesta raiteilleen. Voimme menestyä vain läheisen yhteistyön kautta. Euroopan unionilla ja Venäjällä on kummallakin merkittävää etua yhteistyöstä ja tämä mahdollistaa tietenkin myös avoimen keskustelun näin kumppaneiden kesken silloin kuin tarpeen. Aivan varmasti tässä huippukokouksessa viime viikolla juuri tähän tilanteeseen päästi. Kiitoksia. Kiitokset. Ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen Fyyle, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Kiitos mahdollisuudesta kertoa tästä 32. Venäjän ja EUn välisestä huippukokouksesta, joka pidettiin 28. tammikuuta Brysselissä. Tämä on tärkeä eh, asia, kun puhutaan maiden välisistä yhteyksistä. Barroso ja Van Rompuy totesivat, että ei voida ajatella, että kyseessä on ihan tavanomainen tapaaminen, vaan haluttiin käydä selkeää keskustelua siitä, mihin suuntaan tulisi jatkossa mennä tässä strategisessa kumppanuudessa. Pidettiin ähm, rajoitettu kokous, sitten vähän laajemmassa kokoonpanossa lounas, jossa myöskin ulkoministeri Lavrov oli mukana ja myöskin korkeudessa Ashton. Ja sitten pidettiin lehdistötilaisuus. Ja EU toi esiin muutaman tärkeän seikan näissä avoimissa keskusteluissa. Ensinnäkin Venäjän paineet itäiseen kumppaneihin päin on asioita vaikea hyväksyä. Kyseiset maat voivat niiden tulee voida olla vapaat valitsemaan omat yhteytensä. EU teki selväksi sen, että olettaa, että Venäjä kunnioittaa näiden maiden omia päätöksiä. Ja Georgian ja Moldovan kanssa solmittavat eh, kumppanuussopimukset, niitä, niihin Venäjä voi pyrkiä vaikuttamaan. Ja sitten viime vuoden 2012 syksyn, tuohon liittymisen suhteen totesimme, että Venäjä ei ole sitoumuksistaan pitänyt kiinni edelleenkin projektionistisia kauppa, kaupaa estäviä toimia toteutetaan ja siitä haittaa EUn yrittäjille. Nythän äh, Venäjä on johtoroolissa näissä kysymyksissä ja tulli unionin liittyen se on vastannut eh, noin kolmanneksella kaikista protektionistisista toimista, joita vuonna 2013 käyttöön otettiin. Ja myöskin eh, viidenneksestä nykyisin käytettävissä olevista vastaavista toimista. Ja sitten ihmisoikeuskysymykset. Jotta strateginen kumppanuus voisi kehittyä, tarvitaan parempaa luottamusta – ja se on mahdollista ainoastaan, jos sopimuksesta ja sitoumuksesta kiinni pidetään. Venäjä oli valmis käymään keskustelua näistäkin kysymyksistä ja se nosti esiin huolensa liittyen erityisesti energiakysymyksiin. Presidentti Putin totesi, että periaatteessa itäinen kumppanuus ei ole ongelmallinen asia sille, mutta kuitenkin se toi esiin joitain taloudellisia huolenaiheita sovittiin, että jatketaan teknisellä tasolla kahdenvälisiä yhteyksiä tiettyjen kysymysten selvittämiseksi, joita Venäjällä on. Jotka siis Venäjä kokee negatiivisina seuraamuksina omista sopimuksistaan. Todettiin myöskin, että jatketaan tunnusteluja sen suhteen, olisiko uusi EUn ja Venäjän välinen sopimus mahdollinen. Ja toivomme, että neuvotteluvaiheeseen päästään ähm, seuraavassa huippukokouksessa kesäkuussa, jos sisältöpuolen materiaalia saadaan tarpeeksi kattamaan sopimus. Syyrian ja Iranin kysymykset olivat myöskin esillä ja yhteisestä terrorismin vastaisesta taistelussa laadittiin julkilausuma. Kiitos. Ähm. Kiitokset ja sitten ryhmien puheenvuoroihin. ppe ryhmä ja Brok, olkaa hyvä. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, ensin sananen näin alkuun. Niin kauan kun Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät puhu Venäjäpolitiikassaan yhdellä äänellä, eli yhteistä Venäjäpolitiikkaa ei ole, niin niin kauan me häviämme, kulkaa tässä pelissä. Tämän näemme niin Ukraina-kysymyksen puitteissa kuin muutenkin. Eli kun no ajatellaan äh, vaikkapa energiapolitiikkaa, jotkut maat äh, pelaavat omaan pussiinsa E, ja tämä ei todellakaan auta e, yhteisen rintaman rakentamisessa. Suhteidemme Venäjään tulisi olla myönteiset. Meillähän on yhteisiä intressejä ja niin on Venäjälläkin. Vain siinä tapauksessa, että Venäjän talouskasvu liittyy muuhunkin kuin hyödykkeiden myyntiin, Venäjällä on pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia yhteistyössä Euroopan unionin kanssa. Nämä yhteiset intressit ovat äh, myös strategisia, mutta tämä merkitsee myös sitä, että kun haluamme ajaa äh, strategista kumppanuutta Venäjän kanssa ja haluamme solmia uuden sopimuksen, täytyy myös katsoa, miten Venäjä toimii omien naapureidensa kanssa. Ei enää voi olla niin, että maat, jotka ovat oikeasti itsenäisiä, kuitenkin pidetään riippuvaisina. Ei, näiden maiden on oltava itsenäisiä, eikä niistä päätetä Brysselissä, Berliinissä, Lontoossa eikä Moskovassa. Tämän on oltava ilmeistä. Tämä koskee myös Ukrainaa, samoin Moldovaa, Transnistriaa, Armeniaa ja niin edelleen. Venäjä painostaa näitä maita pelisääntöjen vastaisesti. Tämä ei ole kunnollista naapuruuspolitiikkaa. On tarpeen Venäjänkin tietää, että itsenäiset valtiot on tunnustettava, ihmisoikeuksia on kunnioitettava, poliittista oppositiota on kunnioitettava. Sittenhän meidän yhteistyömme olisi aivan ihanaa, mutta tästä ollaan vielä kaukana. Toivon, että Sochi on muutakin kuin vain hengähdystauko. Toivon, että että jos tehdään tätä järkevää työtä, niin tätä sitten voidaan tehdä myös jatkossa molempien osapuolten eduksi. Kiitos. Kiitokset ST-ryhmästä. Routsak, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Presidente, Minister Commissioner, it's been... Kiitos puhemies, hyvä ministeri, hyvä komission jäsen. Meillä on yhteiset intressit Venäjän kanssa. Me olemme naapureita. Venäjä on turvallisuusneuvostossa ja kun ajattelemme Syyrian tilannetta, Afganistanin tilannetta, Irania ja ydin ja Ukrainan tilannetta, niin havaitsemme, että me tarvitsemme yhteistyötä tästä syystä me puhumme strategisesta kumppanuudesta ja haluamme rakentaa myös tulevaisuudessa yhteistä talousaluetta. Kuten on jo sanottu, niin vuosikausia on pyritty saamaan Venäjää tuonne VTOhon. Nyt liittymisen jälkeen Venäjä ei ole sitoutunut tähän työhön. Naapurustossamme on jatkuvaa painostusta yhteisiin naapurien, yhteisten naapuriemme menoksi. Ja kaikki nämä asiat ovat olleet huippukokouksessa esillä. Me haluamme yhteistyötä Venäjän kanssa, me haluamme olla strategisia kumppaneita, me haluamme päästä eteenpäin kohti uutta unionin ja Venäjän välistä kunnenhimoista sopimusta, mutta se täytyy toteuttaa vastavuoroisen luottamuksen pohjalta. Ja Venäjän täytyy sitoutua ja sen täytyy olla sitoutunut näihin sopimuksen ehtoihin. Tilanne ei ole suinkaan helppo meidän täytyy toimia vahvasti ja tiukasti, mutta me emme kuitenkaan saa unohtaa sitä tavoitetta, joka meillä on strategisessa kumppanuudessa Venäjän kanssa. Kiitos. Grazie. Kiitokset. ALDE-ryhmä. Ollaan puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Uh, hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Voin puhua lyhyesti. Euroopan unionin ja Venäjän väliset suhteet eivät nyt oikein hyviltä näytä mutta eh, on valitettavaa, että osa suhteiden eh, potentiaalista on menetetty. Vaikka taloudellisia siteitä onkin, niin silti on huomattu, että ihmisoikeustilanne heikkenee koko ajan ja demokratiapaineita sitten asetetaan itäisiin kumppaneihin päin ja VTO kauppasääntöjä myöskin loukataan jatkuvasti. Ja tämä on osoitus siitä, kuinka Venäjä ihan systemaattisesti on estänyt paremman kehityksen. Tämän vuoksi myöskin formaattia muutettiin, mitä huippukokouksen tulee. Ei kokoonnuttukaan kahden päivän aikana illallisineen, vaan kokous kesti vain yhden mm, päivän. Nämä ongelmat ovat todellisia ja ne on ratkaistava ja toivottavasti eh, tässä neuvosto ja komissio nyt puoltavat yhteen hiilen. varmaankaan Sotsin olympialaiset eivät onnistu muuttamaan tärkeitä peruskysymyksiä, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja oikeusvaltioperiaatteen toteuttamista ja sitten Ukrainan konflikti. Meidän on kuultava eh, Georgian, Moldovan ja Ukrainan kansalaisten eh, näkemyksiä. He kaikki pelkäävät, pelkäävät, että olympialaisten jälkeen mitä tahansa saattaa tapahtua. Ja tärkeää on, että assosiaatiosopimukset saadaan allekirjoitettua näiden maiden kanssa niin pian kuin mahdollista. Grazie per il gruppo. Kiitokset vihreät. Schulz. Puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa komission ja sen parhaat kollegat, kun ajatellaan kuinka lyhyt ja ytimekäs tuo EU-Venäjän huippukokous oli, niin meidän päätöslauselman luonnoksemme on kyllä suhteettoman pitkä ja siinä on koko joukko kysymyksiä, jotka olemme ottaneet esiin aika pitkään ja hartaasti jo aiemminkin. Tämä on esimerkki siitä, että me poljemme paikoillamme. Olemme polkeneet paikoillamme jo pitkään, eikä tässä ehkä kahta EU Venäjä huippukokousta vuodessa tarvita, jos meillä on näin vähän sanottavaa toisillemme. Yksikin varmaan vuodessa riittäisi. Me puhumme strategisesta kumppanuudesta, mutta ei sellaista ole. Ainut hyvä asia minun käsittääkseni tuossa huippukokouksessa oli se, että presidentti Putin tarjosi uusia neuvotteluja uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. Medvedin presidenttikaudella asiassa ei päästy puusta pitkään. Lissabonista Vladivostokkiin kauppa alue Tällaista haluaisi Putin, mutta miksi ei sitten Lissabonista Kiovaan? Miksi hän estää tämän? Grazie per il gruppo. Kiitokset ECR-ryhmästä. Mikalski, olkaa hyvä. Puheaika kaksi minuuttia. Kiitokset puhemies. Hyvä komission jäsen. Kokous kesti muutaman tunnin parin päivän sijaan. Ja tämä osoittaa, missä jamassa unionin ja Venäjän väliset suhteet ovat. Ja tämä on huono uutinen, sillä Meillä on ollut jatkuvia ongelmia Syyriasta, ihmisoikeuksista, Ukrainasta, monista asioista. Ja tämän päätöslauselma ei ota tätä huomioon, ei riittävästi ainakaan. Siellä on monia, siinä on monia tekijöitä, muun muassa Venäjän vaikutusalueen kohtelu, itäisten kumppanuusmaiden kohtelu, Venäjän vaikutusvallan alaisuuteen kuuluvina valtiona ja myös arkistojen avaaminen. Tämä on tärkeää niille maille, jotka kuuluivat Neuvostoliiton miehityksen piiriin. Myös merkittävää on se, että me me vältämme, me vaadimme välttämään tuon energian käyttöä poliittisena aseena. Ei, ja, se, ja myös poliittisena vaikutuksen välineenä muihin valtioihin. Se on hyvä asia tässä päätöslauselmassa. Meidän täytyy myös vastustaa tätä taloudellisten pakotteiden mitätöintiä. Mutta sitten vielä yksi asia, komission jäsen puuttuikin tähän. Mielestäni tässä on ongelma kuitenkin unionin ja Venäjän työryhmissä, jotka valvovat näitä suhteita myös itäisen kumppanu, itäisiin kumppanuusvaltioihin päin. En minä havaitsin, että komissio siellä pyörittelee päätään. Voisin kiinnostunut kyllä kyllä vastauksestanne. Ette puhunut myöskään Sochista oikeastaan ollenkaan. Entä poliittinen boikotti? ja se, ettei Putin saisi näiden olympialaisten kautta pönkittää omaa valtaansa hirsu. Se Kiitokset ja GUE-ryhmä. Scholz, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Rouva puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Komission puheenjohtaja Barroso huippukokouksessa vaati Dostojevskin sanoen vastavuoroista luottamusta, hyvää niin, mutta samalla hänen täytyisi kyllä itsekriittisesti tunnustaa, että logiikka, johon tällä hetkellä EUn ja Venäjän poliittiset suhteet perustuvat, on hammashampaasta logiikkaa paitsi sisällön myös muodon suhteen. Tämä huippukokoushan oli pituudeltaan suunnilleen kahden lennon välisen välilaskun mittainen kyllä siellä puhuttiin, mutta mielestäni huolestuttavampaa on se, mistä ei puhuttu. Ei puhuttu todellisista avoimista kysymyksistä, ei puhuttu myöskään siitä, että jälleen uudelleen tällainen uhkapotentiaali äh, suojakilpinen ja raketteinen on äh, lähtenyt kilpavarusteluun. Huippukokous oli ikään kuin äh, matkalaukku ilman kahvaa, niin kuin BBC totesi. Eihän tuollaista laukkua voi viedä mihinkään. Ja tämä se ongelma onkin. EUn ulkoministerit ja kollegat komissiossa ovat vailla ideoita. Puhutaan vain tyhjiä sanoja mm, molemminpuolisista intresseistä. Herra puhemies, lainaan vielä Dostojevskia. Karamasovin veljekset kirjassa hän kirjoittaa, että realisti ei usko ihmeisiin, paitsi jos on uskovainen. Ihmeitä on luotava ja minä pyytäisin neuvostolta ja komissiolta seuraavassa huippukokouksessa konkreettisia ehdotuksia. Kiitos. Grazie per Kiitokset ja sitoutumattomat Stapler puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. President. Hyvä puhemies. Huippukokous osoitti erään seikan, ja seikan, joka on käynyt ilmi jo viime kuukausien viikkojen aikana, on epäonnistuttu siis Venäjän kanssa ei ole onnistuttu eh, siinä, mitä Ukrainaan tuli. Ja Armeniankin osalta tehtiin kaikenlaisia lupauksia, ei mitään konkreettista eikä onnistuttu Venäjän parlamentaarikko oli täällä. Esitimme samat kysymykset hänelle, eh, mitkä ovat paineet. Hän totesi, että ei tässä mitään paineita ole käytetty, vaan meille tehtiin konkreettisia ehdotuksia. Euroopan unioni ei ikinä mitään konkreettista ole esittänyt, vaan venäläisiltä sitten tällaisia konkreettisia ehdotuksia saatiin ja hyvin nopeasti. Eh, ei vuosienkaan aikana EU tähän päässyt ja tämä pätee myös Ukrainaan puhumme vahvasta EUsta, no miksi emme sitten osoita, että se sitä myöskin on. Timoshenkon tapauksessa tulee valtion kriisi ja sitten on Ukrainassa mietitty, mistä ihmeessä tässä nyt neuvotellaan EUn kanssa, jos emme onnistu edes budjettia hoitamaan. On käännyttävä sinne päin, mistä rahoitusta saadaan ja Venäjän suunnalta se hoituu ja varsin nopeasti. Se on tässä erona. Eli EU ei ole onnistunut näissä kamppailuissaan Venäjän kanssa. On katsottava, millä tavalla kannattaa Venäjän suhteen jatkossa edetä. Kiitos. Mr. käykö teille sininen kortti? Olkaa hyvä. Kollega Stadler, teidän äh, puolueenne ohjelman tunnen oikeastaan hyvin, enkä pidä ohjelmastanne lainkaan. Äh, Itävallan oikeisto ei kuitenkaan ole kiinnittänyt tähän asti huomiota niin siihen, että se on valmis heittämään äh, EU-verorahoja itäiseen eurooppaan ilman mitään ehtoja. Ja se, että tässä nyt luvataan Ukrainalle jotain jäsenyyttä, on kyllä aivan uutta teiltä. Sitäkö te tässä nyt olette ehdottamassa? Kollega Lambsdorff siteraan teitä itseänne. Te puhuitte itsekin siitä, kuinka EU-politiikka, Venäjä-politiikka on epäonnistunut täysin. Olen tästä samaa mieltä. Jos jo heti tietää, että ei tule rahoitusta kuitenkaan saamaan, niin miksi pitää sitten kääntää kaikki maat Venäjää vastaan? Miksi sanotaan, että Venäjä vaikuttaa e, muiden elämään, jos täällä e, pyritään nimenomaan näitä Venäjän puuta esiin tuomaan? Jos tietää, mitkä omat rajat on, niin ehkä ei kannata sitten tällä tavalla Venäjää vastaan toimia. Kannattaa katsoa, mihin varat riittävät ja mm, pyrkiä sitten saamaan Venäjästä kumppani eikä vastustaja. Grazie. Kiitokset. Oman Roiten puheaika puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen tämän pari kertaa jo todennutkin EUn Venäjän huippukokous kesti kolmisen tuntia viime viikolla ja tämä kyllä osoittaa, miten viileät suhteet EUn ja Venäjän välillä tällä hetkellä ovat. Eilisessä päätöslausumaesityksessämme teimme koko joukon suosituksia, jotka parantaisivat eu politiikkaa, esimerkiksi yhdellä äänellä puhuminen, vaan jotka olisivat kyllä ihan hyväksi Venäjällekin. Puhemies, ymmärrän, että nämä suhteet ovat tällä hetkellä huonot, kun ajatellaan vaikkapa Ukrainan viimeaikaisia tapauksia, ajatellaan kaupparajoituksia ja ajatellaan keskustelua ihmisoikeuksista, Sotsin, olympialaiset homojen oikeudet ja niin edelleen. Ei tilanne ole ollenkaan hyvä ja täytyy myös todeta, että kumppanuussopimustakaan ei ole saatu aikaan neuvotteluista huolimatta. Mutta saman aikaan kuitenkin toteaisin, että Venäjän naapurina on yksi kaikkein tärkeimpiä kumppaneitamme ja sen tuleekin sitä olla koko unionille. Ja ajattelen näin paitsi EUn kannalta, koko alueen kannalta. Ajatellaan koko naapuruuspolitiikkaamme puhemies, tämä on hyväksi heille, mutta hyväksi myös meille ja meidän kaikille naapureillemme. Ja jotta tähän päästäisiin, täytyisi tehdä huomattavasti enemmän. Ja meidän täytyy todella muistaa myös naapurimme ja mietinpä, että onko herra Stadler valmis puolustamaan äskeisiä sanoja myös äänestäjilleen. Meidän täytyy keskustella näistä ongelmista ja katsoa, että miten yhdessä saadaan aikaan ratkaisu. Kiitoksia. Grazie. Kiitokset. Fleckenstein, puheaikaa puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Strateginen kumppanuushan määräytyy yhteisten tavoitteiden ja vastuunkannon myötä. ja kolme tuntia kestäneen hänen hetkellä huippukokouksen aikana siis osoittautui, kuinka tärkeää on, että kumpikin osapuoli voi keskenään puhua näistä tavoitteista ja pyrkiä tavoitteet löytämään, jos ne ovat hukassa. Ja myöskin puhu, voivat puhua yhteisestä vastuunkannosta. No, ei tässä kovin paljon ollut, mutta kuitenkin selväksi tuli se, että yhteistyösopimuksen myötä jotain kyllä, jos hyvää tahtoa löytyy, voidaan vielä aikaan saada. Keskustelut liittyen naapuruuspolitiikkaamme voimme eh, lisävalaistusta antaa eh, sellaisiin kohtiin, eh, joissa sitä tarvitaan. Ja yhteinen hankehan on ilman muuta terrorismin vastainen taistelu. Viisumivapauskysymyksestä valitettavasti keskustelua ei käyty. Eikä tämä kovinkaan piirtein ele ollut, koska tässä kuitenkin kumpikin osapuoli jotain haluaisi aikaan saada. Sitten ylihuomenna avataan Sotsin olympialaiset on hienoa, että suuri määrä nuoria ihmisiä siellä kokoontuu ja toivottavasti voivat viettää keskenään hyvää aikaa ja Tärkeää on todellakin keskustella, keskustella eh, nuorten kanssa Venäjällä, keskustella, kertoa siitä, miten me toimimme, miten täällä kansalaisjärjestöt toimivat ja mikä on sitten tilanne eh, riippumatta siitä, onko hetero homoseksuaali eh, tällä tavalla. Ja jos tällaisiin keskusteluihin pääsee, niin saa ehkä paljon enemmän aikaa kuin tämän äänänen resoluution myötä, joka tullaan esittämään. Kiitokset. Ja sitten Lambsdorff, puolitoista minuuttia puheaika, olkaa hyvä. Kiitos rouva puhemies. Venäjän sanaa hallitus ei oikeastaan kukaan käytä, vaan siellä käytetään Venäjän sanaa valta, kun puhutaan hallituksesta. Näin venäläiset ajattelevat myös Venäjän federaation ja EUn välisistä suhteista. Kyse on vallasta eikä huippukokous ollut mikään huippukokous. Ei tässä tule puhua mistään strategisesta kumppanuudesta, ja siitä voi puhua. Venäjä näkee meidät strategisena kilpailijana. Siitä se on kiinni. Jotain yhteistyötä on, energian toimitukset, terrorismin torjunta, mutta yhteiset tavoitteet, yhteiset arvot, joita strateginen kumppanuus kaipaa, niitä ei ole. Ollaan kilpailijoita. Ja kun nyt katsotaan Ukrainan tapahtumia, niin venäläisten suhtautuminen Ukrainaan puhuu kyllä omaa selvää kieltään. Meidän täytyy puhua järkevästi venäläisten kanssa. Meidän täytyy, emme me voi Ukrainalle mitään jäsenyyttä tarjota. Meidän on järjestettävä tällainen Äh, rinnakkaiselo, status quo, josta kaikki hyötyvät. Tarvitsemme kumppanuutta ulkopolitiikassa, äh, ihmisoikeuksien kunnioittamista sisäpolitiikassa ja ehkä näistä tavoitteista joskus päästään strategiseen kumppanuuteenkin, mutta tänään strategisia kumppaneita ei vielä olla. Venäjä on status quo-valta, joka kaikki kriisit haluaa pitää Transnistria Abhaasia käynnissä oman etunsa vuoksi. Me haluamme Euroasiaa yhteistyötä, mutta tämä on vielä tässä vaiheessa mahdotonta. Eli tilanne säilyy varmasti ennallaan. Kiitos. Grazie. Kiitokset. Seuraavana Piotrovski puheaikaa yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitokset luonnoksessa unionin ja Venäjän huippukokouksesta ekr tekstissä me sanomme, että tätä huippu, tätä huippu, tämä huippukokous oli hyvin mm, lyhyt ja se osoittaa, miten paljon haasteita on Tämä johtui siitä, että Venäjä esti Ukrainan osallistuminen itäiseen kumppanuuteen. Tämä, tässä ikään kuin venäläiset olisivat voittajien puolella. Venäjä sanoi, että myös mikään koko unionista ei enää saa tuoda sian lihaa. Minä haluaisin kysyä komission korkealta e, ulkopolitiikan edustajalta, mitä oikeastaan nyt aiotaan tehdä, mikä on meidän reaktiomme, koska tähän asti me olemme toimineet aivan vain tumput suorina e, ja me tie, tässä nyt on passiivisuutemme lopputulos. Kiitos. Kiitokset. Hökmark, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Mikrofoni. arvoisa um, niin, puhemies, aivan ensinnäkin Venäjän täytyy avautua. Sen täytyy avata arkistonsa, myös Raul Wallenbergin liittyvät tietonsa koska kyse on merkittävästä osasta Euroopan historiaa. Toiseksi Venäjä ei koskaan Euroopassa voi olla Eh, täydellinen kumppani tässä roolissa, jos ei toimi kumppanina, vaan jos se sen sijaan uhkaa naapureitaan, uhkailee naapureitaan. Näin se rajaa omat mahdollisuutensa toimia Euroopassa ja hyötyä ähm, meistä itse asiassa se, että me olemme riippuvaisia Venäjästä, sen ei tule olla mitään uhkaa, eh, se voi olla hyödyksi vapaa liikkuvuus, tiedon liikkuminen vapaasti, eh, joten tämä voi olla myös merkittävä mahdollisuus. Päästäksemme puusta pitkään meidän täytyy olla hyvin tiukkoja sen suhteen, että Venäjän on hyväksyttävä naapuriensa itsemääräämisoikeus sekä kansalaistensa oikeusvapauteen ja demokratiaan ja ollakseen kumppani, Venäjän on toimittava kuin kumppani. Kiitos. Uh, do you, uh, do you Hyväksyttekö sinisen kortin? Hyvä puhemies. Jokmarita kysyisin seuraavaa. Energiakirja ja VTO-neuvottelut ovat osoittaneet sen, että hyvät suhteet saattavat olla kaikkia osapuolia hyödyttävä asia. Entäpä sitten hintaerot energiasektorilla Venäjän, Ukrainan ja Venä- Euroopan välillä? Voiko tältä pohjalta ajatella menestyksekästä kumppanuutta tulevaisuudessa? Rouva puhemies, kiitän kysymyksestä. Minun, minun mielestäni Venäjän on hyväksyttävä kaikki maailmankauppajärjestön säännöt, mutta mielestäni Venäjän täytyy myös suhtautua energiapolitiikkansa avoimin mielin. Niin kauan kuin Venäjä käyttää energiapolitiikkaa, painostaakseen muita maita, vaikuttaakseen muihin maihin ja vesittääkseen demokratian näissä maissa niin pitkään kuin, Venäjä näin tekee. Ää, eh, se ei käytä myöskään omia resursseja, emmekä, eikä niitä mahdollisuuksia, joita Eurooppa tarjoaa. Venäjän täytyy kunnioittaa talouden sääntöjä ja lopetettava muiden maiden voikotonti ja sanktiointi. Grazie. On... Kiitokset. Cashman puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ihmisoikeusrikkomukset Venäjällä hyökkäykset, Putinin hyökkäykset ovat aseita, ei voi hyväksyä. Eri, erilaista seksuaalista suuntautumista nostavat ihmiset, eh, heitä sorretaan, niin sitä ei voi hyväksyä. McDonald's, Coca-Cola ja eh, muut sponsorit eh, e, edelleenkin tukevat tulevia olympialaisia. Minä näitä poikotoin tästä hetkestä lähtien. Lähden liikkeelle visakortista ei sitä ainakaan minun nimeäni enää sellaista kortista löydy. Uh, Mr. Cashman, a... Uh, sininen kortti, käykö teille? Kiitokset. Kiitos, kun hyväksyitte kysymykseni. Tuen Sochin poliittista boikottia, mutta eh, hämmästyin kommenteistanne tänä aamuna, kun meidän poliittinen ryhmämme arvosteli eh, liike-elämän toimintoja ja te kyllä puutuitte tähän asiaan myöskin. Ja nyt te sitten te puhutte ö, seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksista. Voisitteko te puhua myös muista asioista kuin vain mm, seksuaalivähemmistöistä, myös muista tärkeistä asioista, yhtä tärkeistä asioista? Mikrofoni. Uh, I accept the, uh... No niin, tämä oli itse asiassa kannanotto Minä puhun syrjinnästä syrjinnästä. Minulle ei käy se, että enemmistö sortaa vähemmistöjä. Haluaisin muistuttaa siitä, että te olette Neuvostoliiton painenen alla ja sodan alla eläneet siviili- ja kansalaisoikeudet ovat perusoikeus ja sillä mitataan se, toteutuuko sivistynyt yhteiskunta, toteutuuko demokratia. Eli minä ainakin jatkan näiden asioiden puolesta, puhumista. Kiitokset. Ja Wojciechowski seuraavana. Puheaikaa yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitokset, puhemies unionin ja Venäjän suhteissa emme voi unohtaa, mitä tapahtui 10. huhtikuuta Smolenskissa, kun Puolan presidentti menetti henkensä ja 95 muuta tärkeää henkilöä tuossa lentoturmassa ja tämän turman syyt eivät ole vielä selvinneet, vaikka monia pyyntöjä on esitetty Puolasta. Venäjän viranomaiset eivät ole tuoneet mustia laatikoita lentokone, mustaa laatikkoa lentokoneesta. Ja me tarvitsisimme juuri mustan laatikon saadaksemme selville, miksi onnettomuus tapahtui, miksi he ovat kieltäytyneet laatikon tuo, tuomisesta Puolaan, vaikka heillä on ollut neljä vuotta aikaa käsitellä ja tutkia tätä asiaa. Mielestäni unionin täytyisi myös vaatia mustia laatikoita ja, myö, ja, ja myös Puolan, Puolaan pitäisi saada nuo lentokoneen osat, jotta voitaisiin selvittää tämä mysteeri. Onorevole Giannac. Giannaku, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Suhteet Euroopan unionin ja Venäjän välillä eivät ole hyvät, se on aivan selvää. Ja sen osoittaa myös tuo viime viikkoinen kolme tuntinen huippukokous, se oli todella lyhyt. Kaikki tunnemme ongelmat, ihmisoikeusongelmat sekä eh, viimeaikaisen historian liittyvät ongelmat. Ja edelleen ajatellaan, että jos et ole puolella, niin olet minua vastaan. Minun mielestäni meidän tulisi vaatia myös omalta osaltamme enemmän. Tie kohti demokratiaa on hyvin pitkä tie ja täytyykin miettiä, että minkälaista yhteistyötä olemme valmiit tekemään Venäjän kanssa. Meidän tulisi ehkä ponnistella entistä kovemmin. Jos lähdetään siitä, että Yhdysvallat ikään kuin lännen yleisenä edustajana tekee Venäjän kanssa yhteistyötä, tai Euroopan unionin suuret jäsenvaltiot, kuten Saksa, pitävät yllä hyviä suhteita Venäjään, niin haluaisin kuulla, että mistä imen EUsta tässä sitten on kyse. Jos haluamme, että Venäjä ottaa meidät huomioon Euroopan unionina, meidän on ajettava Euroopan politiikkaa eikä jäsenvaltioiden yksittäistä politiikkaa. Kiitos. Grazie, Kiitokset. Chapachi, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitokset. Eh, hyvä puhemies, eh, hyvät edustajat. On eh, pyrittävä kuitenkin realistiseen lähestymistapaan ja arvioihin, mitkä ovat mahdollisuutemme toimia, sillä muutoin saattaa käynnistyä uusi kylmän sodan aika Venäjän kanssa. geopoliittiset realiteetit, ne on syytä pitää mielessä. Tarvittaisiin kestävää pohjaista, strategista kumppanuutta, joka hyödyttää kumpaakin osapuolta. Niitähän tässä on kritisoitu, mutta vaihtoehtoja näille on hankala löytää. Olisi tärkeää, että E, EU-edustajat e, keskustelisivat Venäjän edustajien kanssa ja myöskin Ukrainan eri osapuolten edustajien kanssa. Näyttää siltä, että 60 miljoonan suuri valtio ihan tässä EU-naapurissa on nyt hajoamaisillaan. Kiitokset ja Milan Mon seuraavana, olkaa hyvä. Kiitokset. Tämä Venäjän ja Euroopan välinen huippukokous osoitti sen, että me emme voi unohtaa näin merkittävää naapuria, joka, jonka kanssa meillä on niin paljon taloudellisia energisia, energiayhteistyön muotoja. Se on myös merkittävä maailmanlaajuisesti on, nyt on kyse työryhmästä tulevista kumppanuussopimuksista, joita unioni itäisen kumppanuuden piirissä tarjoaa mutta jos me puhumme näistä naapurimaista, niin se ei voi olla pelkästään vaikutusvaltaa alueisiin kuuluvasta vuoropuhelusta. Näiden valtioiden itsenäisyyttä täytyy, täytyy kunnioittaa. Me emme voi luoda uusia raja, raja-aitoja tälle, tälle, tähälle maan, maan osalle. Meidän täytyy miettiä tätä uutta vuoropuhelua. Tässä meidän yhteistyötämme täytyisi myös vahvistaa terrorismin vastaisessa taistelussa meidän täytyisi todellakin saada menestyksekäs vuoropuhelu aikaan Venäjän kanssa. Venäjä Venäjällä on myös laaja laajoja eri yhteistyömuotoja Euroopan unionin kanssa ja meillä on yhteiset arvot ja yhteiset tavoitteet, mutta kuitenkin pelkään, että olemme kovasti kaukana yhteisestä tulevaisuudesta. Kiitoksia. Grazie. Kiitokset. Sarjus Volski. Puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puhemies. Euroopan unioni ja Venäjä ovat nyt joutuneet törmäyskurssille. Joutuivat kun Venäjä kyseenalaisti unionin itäisen kumppanuuden ohjelman Äh, kahdenväliset suhteet olivat jo tulehtuneet tätä ennen, ja nyt äh, Venäjä ei voi toimia EUta ja EUn arvoja vastaan ja samalla hyötyä strategisesta kumppanuudesta tai tästä statuksestaan. Minun äh, käsittääkseni kyse kuitenkin vielä on strategisesta kumppanuudesta, vaikka yhteisiä arvoja ja tavoitteita ei olekaan. Huippukokous oli ikään kuin kuurojen vuoropuhelua Äh, Venäjä on häpeällisesti painostanut Ukrainaa, mm, jotta se ei äh, lähtisi EU-kumppanuuteen. Ja Venäjä on suhtautunut kielteisesti äh, paitsi koko itäiseen kumppanuuteen myös Ukrainan kääntymiseen kohti EUta. Venäjä pelkää tietenkin äh, itsenäistä Ukrainaa ja sen äh, irrottautumista Venäjän lähipiiristä. Kun ajatellaan Helsingin, Helsingin loppuasiakirjaa ja Budapestin muistiota, niin äh, Venäjä on rikkonut näitä vastaan. Meidän tulisi löytää ratkaisu, koska jos emme niin ajatellaan myös Sochin olympialaisia. Niiden pitäisi olla rauhaa edistäviä, mutta toisin voi käydä. Kiitos. Seunorevoli Nitras, un minuto. Kiitokset. Ja sitten Nitras, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies on varsin hankala esittää myönteisiä arvioita viimeisimmästä EUn ja Venäjän välisestä huippukokouksesta. En voi oikein yhtyä herra Barroson näkemyksiin todettiin, että tässä olisi hyvin edetty. En tiedä, melko abstrakteilla linjoilla mentiin kokouksessa, eikä paljoakaan konkreettisia asioita esiin nostettu. VTO ja sitten eh, nämä kaasukysymykset, maksut, eh, rekkamaksut ja sitten tietyt lihantuontiongelmat. Näihin ei puututtu lainkaan. Muistuttaisin kaikkia siitä, että puoli vuotta sitten eh, elävän eh, karjan eh, ja maitotuotteiden vienti Venäjälle kiellettiin. Eli ei tässä ystävällisistä suhteista voi puhua, vaan pikemminkin kauppasodasta. ja Putin esittämiä lausumia ei juurikaan kommentoitu, kun todettiin, että e, Venäjä, e, Venäjän puuttumista Ukrainaan ei voi e, kritisoida, koska EU on myöskin vaikuttanut asioihin Kreikan suunnalla. Eli mikä on todellinen tilanne, kun ajatellaan strategista kumppanuutta? Kiitokset Jani Enski. Olkaapa hyvä puheaikaa yksi minuutti. Kiitokset. Hyvä komission jäsen, Venäjän ja unionin välinen huippukokous välitti selvän viestin meidän suhteemme ja intressimme, kuten Barroso sanoi, ovat liian merkittävät erojen huomiota jättämiseksi. Nämä erot tietysti tarkoittavat sitä, että me vaadimme perusvapauksien ja perusoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittamista. Unionilla ja Venäjällä on tietysti strateginen kumppanuus. Tässä täytyy kuitenkin aina vaatia kumppanien mm, va- valinnan vapautta ja unohtaa tällainen blokkiajattelu. Tämä on Bulgarian kannalta hyvin tärkeää, jotta me saamme energiapolitiikan toimimaan unionin tasolla. Venäjä on pystynyt painostamaan unionia energiahankkeen takia ja Bulgaria pitää energia, yhteistä energiapolitiikkaa hyvin merkittävänä tekijänä oman kansallisen perintönsä ja historiallisten Venäjä-suhteidensa heikentämisessä. Kiitos. Kiitos. Catch puheenvuoroja on varsin monta. Eli älkää ylittäkö minuutin puheaikaa. Stier, ensimmäisenä olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Suhteet Venäjän kanssa ovat aina olleet ja tulevat olemaan aivan keskeisiä Euroopan turvallisuudelle. Täytyy muistaa, että me olemme Venäjän suurin kauppakumppani, Venäjä meidän kolmanneksi suurin kauppakumppanimme. Meillä on tärkeää yhteistyötä myös terrorismin saralla. Ja kun Kaakkois-Euroopassa oli kriisi ensimmäistä kertaa Venäjän joukot yhdessä EU- ja NATO-joukkojen kanssa marssivat rinta rinnan. Ukrainan tilanne osoittaa, että Venäjä on valmis tiukentamaan kantansa vastustaakseen EUn intressejä itsenäisissä valtioissa, kuten Ukrainassa. Ja Yhteinen eurooppalainen politiikka on ratkaisu, ei se, että meidän voimamme hajaantuvat ja jakantuvat. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitokset Kelmi. Seuraavana, olkaa hyvä. Tante grazie. I'd like to remind what... Kiitokset. Minä haluaisin muistuttaa siitä, mitä Elmar Brock sanoi. Kun, niin kun ei onnistuta saamaan yhteistä lähestymistapaa, niin me emme myöskään menesty Venäjä-politiikassamme. Ukrainan kehitys on pakottanut meidät huomaamaan, että me tarvi, meillä on ikään kuin eh, strateginen kilpailija tässä ja jos ajattelemme tuo, tätä korruptiota, autorisointia, totalitaarista hallintoja, tätä kaikkea olemme nyt nähneet. Ja on oikeastaan perusarvot kielletty. Unionin ja Venäjän suhteet eivät oikeastaan pohjaudu nyt yhteisille arvoille. Unionin ensimmäisen vastauksen pitäisi olla se, että me välitämme vahvaa viestiä eteenpäin Venäjän suuntaan ja meidän täytyy myös miettiä viisumipolitiikkaa ja tätä korruptiopolitiikkaa myös. Parlamentti on puhunut siitä, että me tarvitsemme jo usean otteeseen siitä, että me tarvitsemme vahvaa viestiä. Kiitoksia. Kukaan. Kiitokset kukaan. Seuraavana olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Huomenna Sochin olympialaiset käynnistyvät, on hyvä hetki puhua kahdenvälisistä suhteista EUn ja Venäjän välillä. Meidän suhteemme Venäjään eivät ole parhaat mahdolliset. Ne heijastelevat Venäjän toimia oman maansa sisällä sekä naapurustossa, ihmisoikeuksien kunnioittamattomuus ja niin edelleen. Samoin Moskovan painostus, joka kohdistuu naapureihin, on mahdotonta hyväksyä. Se on lähes kuin siirtomaa erutta tavoitteleva, niin kuin tänään on jo kuultu. Viime viikon huippukokouksen tulokset eivät ole yllättävät. Me olemme strategisia kumppaneita, mutta meillä on erilaiset käsitykset ja kannat monista perustavanlaatuisista kysymyksistä, kuten ihmisoikeudet ja Ukraina. Meidän aikeemme ja pyrkimyksemme Venäjän suhteen äh, äh, älkööt nyt sokeutuko Sotsin olympialaisista. Nyt on meidän hyvä hetki olla vieläkin tarkempia ja puhua kovan ääneen tapahtumista niiden oikeilla nimillä. Kiitos. Honorevole Rubig. Rubik, olkaa hyvä. Thank you, Kiitos puhemies. Hyvä neuvoston puheenjohtaja. Kannattaa huomioida EUn vahvuudet, on keskusteltava toinen toistemme kanssa, neuvoteltava ja pyrittävä eh, win-win tilanteeseen. Varsinkin eh, Venäjästä puhuttaessa tämä on erittäin tärkeää. Kansainvälisesti sanktioiden kanssa ei ole kovinkaan paljon aikaan saatu. Tällöin yleensä eh, köyhä kansanosa kärsii. Hyvät poliittiset, urheilulliset, taloudelliset suhteet ovat asia, jotka, josta kumpikin osapuoli voi hyötyä. Siksi katsoisin, että Venäjä suhteet ja eh, suhteet Iran ovat meille erittäin tärkeä kysymys. Ja sanktioiden eh, langettaminen eh, vahvistaisi hyökkäyskantaa toisessa osapuolessa meidän kannattaisi ehkä toimia toisin eli pyrkiä neuvotteluteitse saamaan aikaan tuloksia. Kiitos. Grazie, onore. Kiitokset. Neveltä Lalova seuraavana, olkaa hyvä. Pekni, pani predsednička. Kiitokset. Hyvät kollegat, uskon, että ei kukaan epäilekään sitä, että me tarvitsemme kumppanuutta Venäjän liittovaltion kanssa, joka pohjautuu vastavuoroiseen luottamukseen. Minä en kyseenalaista sitä, että että eikö Venäjä välttämättä aina olisi sitoutunut niihin periaatteisiin, joita me haluamme, mutta eikö tämä ole myös meidän virheemme? Me olemme arroganteja ja luulemme olemamme oikeassa. Minä uskon, että Moskova äh, oli hämmästynyt siihen, että tämä kokous päättyi niin nopeasti. Meillä on kaikilla oma roolimme tässä. Ja huippukokous päättyi turhan varhain ja varmasti venäläiset vain hymyilivät tälle. Näyttää siltä, että jääkausi on koittanut suhteisiimme. Tilan sää, sää vain kylmenee ja kylmenee ja meidän pitäisi nyt jo ryhtyä toimiin. Ja Sochin olympialaisista sanoisin, että olympialaiset ovat urheilukysymys eikä mikään politi- poliittinen kysymys. Ja ja nyt on jo uhrattu vuosia ja vuosia vain saada näiden olympialaisten saamiseksi tuohon maahan. Ja urheilijat ovat tehneet paljon työtä päästäkseen edustamaan sinne omaa maataan. Kiitokset ja Grunberg. Thank you, Chairman. Europe without is a goal both for Russia and the EU sodan jälkeen Venäjä ja strategiset kumppanuudet, niistä on tullut tällainen strateginen kärsivällisyyttä tarkasteleva asia. Jos yhteydet eivät toimi eh, valtioiden välillä, mikä on sitten kansalaisyhteiskunnan rooli? Tiedän kyllä, miten se toimii Venäjällä, mutta jos halutaan saada aikaan vakaa kumppanuus tulevaisuudessa, on tehtävä yhteistyötä kansalaisten ja nuorten kanssa Venäjällä ja pyrittävä vaihtoa aktivoimaan erilaisia nuorisovaihto-ohjelmia, opiskelijavaihto-ohjelmia, jotta eh, kumppanuus tulevaisuudessa voi kehittyä. Ja kyllä EUlla tähän välineet ovat olemassa. Grazie, onorevole Stevenson. Kiitos. Seuraavaksi Stevenson. Thank you very much, Madam President. Uh, Kiitos puhemies. Hyvä puhemies. Vladimir Putin oli uh, televisiossa tänä aamuna ja yritti antaa itsestään kuvan jonkinlaisena eläinten ystävänä. Samalla Sotsin kaduilla on ammuttu tällä viikolla tuhansia kulkukoiria. Näiden avuttomien eläinten veri tahraa taviolympialaisten lumen. Hän ei pelkästään loukkaa ihmisoikeuksia, vaan myös loukkaa eläinten oikeuksia, jos hän haluaa integraatiota ja yhteistyötä EU kanssa. Hänen pitäisi tunnustaa, että Lissabonin sopimuksen mukaisesti eläinten oikeudet ovat meille tärkeitä. Grazie, onorevole Martin. Martin. Thank you, President. No matter how... Kiitoksia puhemies. Kuinka hienoja nämä eh, olympiaseremoniat ovatkin, niin nämä talviolympiaiset kyllä muistetaan siitä, että niissä eh, on päällimmäisenä homofobia ja syrjintä ja niin edelleen. Eli seksuaalivähemmistöjen pitäisi eh, pystyä tuntemaan olonsa hyväksytyksi, kunhan sitten ainakin lapset jäädään, jätetään rauhaan, näin sanottu. Ja todellakin on kymmeniä tuhansia työntekijöitä tämän lisäksi on käytetty hyväksi. He, heiltä ei, heille ei makseta palkkoja ja heiltä viedään passit ja heidät pakotetaan inhim, epäinhimillisiin työolosuhteisiin. Ja miljoon... Tomis Litsan Kalos 1968 eh, olympialaisista ovat esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun tällaisia tilanteita on. Grazie, onorevole. Severin. Person, eh, EU policy towards Russia. EU-politiikka Venäjän suuntaan on skitsofreenista EU tahallaan välttää yhteenottoja Venäjän kanssa, ajatellen sen geotaktista tilannetta, mutta saman aikaan, mutta kuitenkin Venäjä on strateginen kumppani Euroopalle ja meidän turvallisuus riippuu sitä, mutta kuitenkaan meidän tulisi arvostella sen geopoliittista identiteettiä. EU kokee, että Venäjällä on voimakkaita kilpailuetuja, mutta se ei käynnistä omia resursseja näiden tasapainottamiseksi. EU ei tulisi neuvotella Venäjän kanssa kolmansien maiden kohtalosta tai vaikutuspiireistä tai blokkipolitiikasta. Venäjän ja EU tulisi harmonisoida politiikassa ja osoittaa kunnitusta toisensa intresseille ja sille, että on tärkeää, että ota huomioon yhteisiä naapureita kumppan naapureita, mutta on kuitenkin tärkeää, että saadaan aikaan tasapainoa todellisen vallan puitteissa. Euroopan, Euroopassa näkymät eivät koskaan kestä. Me voimme nähdä, että, että aineellinen voima on se, mitä täytyy yhdistää. Että jos me käytämme rahaa siellä, missä on voimaa, silloin syntyy sitä, mitä Venäjä ymmärtää ja kunnioittaa. Grazie. Kiitos. Nyt päättyy menettelemään puhujalistaa ja puheenvuoron saa komission nimissä komission sen Fyle. Uh, Kiitos puhemies. Tässä nyt juuri mietin, miltä näyttäisi, jos yrittäisin panna täytäntöön kaiken, mitä juuri äsken kuulin. Aivan aluksi haluaisin puuttua kahteen tärkeään seikkaan, joista kollegat ovat puhuneet. Ensinnäkin tämä työryhmä – jonka johtajat ovat sopineet luoda huippukokouksen aikana. Tämä ryhmä tarkastelee äm, ähm, Tämä tarkastelee assosiaatiosopimusten ja vapakauppasopimusten vaikutusta Venäjään. Ensinnäkin tässä ei todellakaan puhua Venäjän kanssa meidän kumppaneidemme yli. Tässä ei ole kyse siitä, että toimisimme ilman heitä. Tässä on kyse yleisestä keskustelusta, ei keskustelusta erityisestä assosiaatiota erityis, eri, assosiaatiosta erityisen kumppanimaan kanssa. Me aiomme keskustella venäläisten huolenaiheesta, jotka voidaan vetää yhteen kahteen seikkaan. Ensinnäkin assosiaatiosopimuksen ja vapaakauppasopimuksen perusteella pelätään, että kumppanimaan markkinoille tulvisi EUn tuotteita ja tällä maalla olisi sitten vapaakauppasopimus Venäjän kanssa ja sitten tullien kautta näitä, näitä ja unionin kautta näitä tuotteita tulvisi Venäjän federaation. Ja toinen seikka, johon, josta venäläiset ovat puhuneet, ovat, on se, että me muka käyttäisimme kumppaneidemme markkinoita viedäksemme EUn tuotteita Venäjän markkinoille ja tulliliiton markkinoille. me kahdenkeskisissä tapaamissa olemme valmiita selittämään näitä asioita, hälventämään huolenaiheita. Me olemme tiedottaneet huippukokouksesta kumppaneillemme ja aiomme pitää kumppanit ajan tasalla näistä yleisistä keskusteluista. Mitä sitten tulee sianlihan, tulee sianlihan tuontiin Venäjälle? Me puhuimme Venäjän eläinlääkintäviranomaisten kanssa viime viikolla itse asiassa ja olette myös terveysasiaiden komissaarin lausunnon viime perjantaita varmasti nähneet. Afrikan sika kuume ei itse asiassa tulee e- EUn ulkopuoliselta alueelta – se on kehittynyt valko ennen kuin se siirtyi tai tarttui myös Liettuan alueelle. Me olemme analysoineet tätä tautia ö, ja rajoittaneet sen Liettua tietylle alueelle ö, SPS-sääntöjen mukaisesti. Mutta Venäjä ei rajoittanut pelkästään tuon tietyn alueen sianlihan tuontia maahan, vaan koko EUn sianlihan tuontia. Tämä on täysin suhteetonta, sillä on vaikutusta koko talouteemme, sillä 25 prosenttia kaikista viennistä on sianlihaa. Ja jos ratkaisuja ei löydy, niin lähdemme, lähdemme kyllä VTOn keskusteluiden piiriin. Ja nähtäväksi, minkälaisia oppeja Venäjä ottaa opikseen Ukrainan tilanteesta. Ja EU kyllä ilmaisi huolenaiheensa huippukokouksessa. Me sanoimme, että yhteistyön pitäisi perustua kunnioitukseen, kunnioitukseen demokratian eh, ja demokratian kunnioitukseen ja talouden avoimuuteen. EU tarvi, äh, Venäjä tarvitsee EUn investointeja ja teknologiaa. EU on edelleen kiinnostunut tukemaan Venäjän modernisaatiota. Me olemme vahvasti kiinnostuneita modernista, onnistuneesta ja demokraattisesta Venäjästä sekä tämä EUn kumppanuus että itäinen kumppanuus voivat olla tärkeitä tekijöitä tässä mielessä. Huippukokouksessa puhuimme yhteisestä taloudellisesta alueesta, EU teki selväksi, että olisi ennenaikaista aloittaa neuvottelut tästä nyt. Me tarvitsemme ensiksi uuden sopimuksen EUn ja Venäjän välille. Me haluamme, että vto sääntöjä noudatetaan paremmin ja myös muita tärkeitä sopimuksia. Tarvitsemme rakentavaa yhteistyötä yhteisillä naapurialueilla. Vain tältä pohjalta EU on valmis menemään pidemmälle ja kehittämään vahvan ja syvän kumppanuuden Venäjän kanssa. Tämän pitäisi olla kumppanuus, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen ja kansainvälisten sopimusten noudattamiseen. Kiitos. Kiitos komission jäsen ja keskustelu päättyy puheenvuorolla, jonka pitää neuvoston nimissä neuvoston puheenjohtaja Veni Selos. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kuuntelin hyvin kiinnostuneena arvon jäsenten puheenvuoroja ja haluaisin painottaa sitä, että puheenjohtajana ja minä itse henkilökohtaisesti kunnioitan kaikkia tuntoja, kansallisia, historiallisia, maantieteellisiä ja myös ideologisia tuntoja, jotka tähän asioihin liittyy. Tämä keskustelu oli erittäin rakentava, se auttoi meitä. Ja keskustelujen jälkeen keskustelijoita Fyyle ja minä kävimme Eh, hiljattaisen huippukokouksen tiimoilta. Me kaikki eh, tulimme siihen yhteisymmärrykseen, että Euroopan unionilla on vain yksi ratkaisu. Meidän pitää kehittää rakentavia suhteita Venäjän suhteen. Se ei ole mikään yksinkertainen helppo kumppani, mutta se on kuitenkin tärkeä ja tarpeellinen kumppani mitään uusia jakolinjoja ei tarvita Euroopassa. Niitä pitää välttää kaikin keinoin. Olisi aivan typerää, jos emme oppisi historiasta ja pyrkisimme jotenkin luomaan jakolinjoja. Tämä olisi EUn ja Venäjän intressien vastaista, joten meidän pitää parantaa suhteita Venäjään. Siitä on monipuolisia hyötyjä. Kyseessä on ainoastaan kauppa ja investoinnit. Ne ovat tietysti tärkeitä ja ne vaikuttavat myös meidän poliittisiin valintoihimme. Esteet kauppasuhteissamme pitää saada kumottua. Kahdenvälinen kauppamme lisääntyy, näkymät ovat myönteisiä ja molemminpuoliset investoinnit ovat mahdollisia. Meidän pitää käyttää hyödyksi tätä tilannetta. Me pyrimme luomaan kasvua ja työpaikkoja. Se on tavoitteenamme. Ja tähän liittyy tietysti myös poliittisia asioita. Me voimme, emme voi keskustella kumppanuudesta ja huippukokoista unohtaen, mitä on sanottu aikaisemmin. Ja jopa tänä päivänä tässä istuntosalissa on puhuttu siitä, kuinka tärkeää on käydä yhteistyötä ja Syyrian tilanteen osalta. Ja myöskin on tarpeen löytää pysyvä sopimus ydinohjelman valvomiseksi. Nyt kun puhutaan EU-Venäjä-kumppanuudesta, niin siinä pitää ottaa huomioon myös kehitys Venäjän suhteissa Yhdysvaltojen suuntaan. Kun puhumme omista suhteistamme Venäjään, otamme huomioon myöskin NATO ja, Naton ja Venäjän välisen suhteen Eli Naton ja Venäjän välinen suhde on tärkeä. Haluaisin kommentoida sinä kun puheenvuoroa, eli mitä lisäarvoa EU-politiikasta Venäjän suuntaan sana. Henkilökohtaisesti minulla usein on se vaikutelma, että EU-politiikka, EU-Venäjä-politiikka on vähemmän tai vähempi, varto, vähempi arvoinen kuin jäsenvaltioiden kahdenväliset suhteet. Eli se on vähempi arvoinen. Ja me tarvitsemme Euroopasta lisäarvoa. Me tarvitsemme enemmän eurooppalaiselta yhteistyöltä Venäjän suuntaan. Ja tämä käy ilmi monillakin aloilla. Tämä etu, esimerkiksi energia-ala on yksi AFET-valiokunnassa hiljattain keskustelimme tästä aiheesta yksityiskohtaisemmin. Meillä on välineitä, meidän pitäisi käyttää niitä. Meillä pitäisi olla enemmän kauppasuhteita, meillä pitäisi olla kunnianhimoisempia, integroidumpia uusia sopimuksia. Jos ajatellaan esimerkiksi viisumihelpotuksia, tämä asia koskee etenkin matkailumaita. Meillä pitäisi olla eh, vapaa viisumi tai viisumme vapaus mahdollisimman suu, pian. Ja meidän suhteidemme strategisissa puitteissa tämä olisi mahdollista. Meidän pitää puhua tästä enemmän neuvostossa ja myöskin parlamentissa. Meidän pitää puhua tästä strategisesta puitteistosta ja myöskin suhteiden tasapainosta. Ja tämä keskustelu on auttanut meitä nyt käymään läpi, läpi sitä, mitä on nykytilanne. Ja vien neuvostolle nämä äh, terveiset. Kiitoksia. Kiitos, puheenjohtaja. Olemme saaneet kuusi päätösmaesitystä keskustelun päätteeksi. Keskustelu päättyy nyt ja äänestys on huomenna puolelta päivin. Seuraava kohta esityslistalla on, hyvät kollegat, on neuvoston ja komission julkilausumat, jotka koskevat väitettyjä pakolaisten kuolemiin johtaneita käännytyksiä Kreikan rannikolla.